kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eh, tisztelettel köszöntök mindenkit a... Kiitoksia, hyvät kollegat. Tervetuloa tähän iltapäivän kokouksemme, talousarvojen valvontavaliokunnan kokoukseen. Käsittelyssä on ensin kohta 10 esityslistalla tutkimuksen esittely, joka koskee kestävyysnäkökohtia yrityksille rahastoista ja kohesiorahastoista maksettavien tukien vaikuttavuuden arvioinnissa. Eli ensin esitellään tutkimus ja sen jälkeen siitä käydään keskustelu. Esittelijänä tässä aiheessa on Monika Holmaja. Hän ei kuitenkaan päässyt tänään paikalle – ja hän on pyytänyt kollegaamme Markus Piiperiä edustamaan itseään tässä asiassa. Joten annan nyt puheenvuoron herra Piiperille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Holmeier on siis arvioinut tätä tutkimusta ja päätulokset ovat seuraavat. Kyse on siitä, millä tavalla komissio tai poliittiset yksiköt, jotka ovat tehneet näitä arvioita. Ja nyt näyttää aivan selkeältä, että mitä tulee tutkimuksen edistämiseen, kun hakemus esitetään ja sitten lopuksi todistetaan, että on näitä asiakirjoja ja että kaikki ehdot täyttyvät, niin tähän prosessiin liittyy kaikenlaisia ongelmia. Että varmaan tiedätte rakennerahastoasetuksesta, että eurooppalaisia varoja käytetään tietyin ehdoin. Varoja tulee, kun tiettynä aikana syntyy tietty määrä työpaikkoja, kun hankkeessa on jonkinlaista innovaatiota ja niin edelleen. Ja näitä asioita täytyy sitten todistaa parin vuoden välein, todistaa, että sääntöjä on noudatettu. Ja tämä on yrityksissä vaikuttanut hyvin monimutkaiselta. Eli tähän toivotaan yksinkertaistamista ja selkeämpiä suuntaviivoja, indikaattoreita, jotta voidaan sitten arvioida projektin edistymistä ja sitä, miten ehtoja on noudatettu. Tämän ydinviesti tässä ja meidän kannaltamme politiikassa, juuri kun kyse on rakennerahastoista. Tämän merkki siitä, että meidän täytyy kyllä noudattaa yksinkertaistamista. Ja meidän täytyy selkeämmin todeta, mitä me haluamme saavuttaa näillä varoilla. Henkilökohtaisesti minusta on mielenkiintoista arvio, jossa kyse on siitä, kuinka järkeviä näitä yritystukia on arvioida. Ja näyttää olevan niin, että suurissa yrityksissä hyvin usein kyse on myötävaikutuksesta. Eli yritykset joka tapauksessa investoivat riippumatta siitä, saavatko he Brysselistä hiukan lisärahoitusta vai eivät. Se on tietysti kokemus, joka liittyy siihen, mitä monissa osissa Eurooppaa on huomattu. Eli kun suuryritykset päättävät siirtyä, toimia tietyllä paikakunnalla, niin se tiet, johtuu siitä, millaiset liikenneyhteydet siellä on, millaiset markkinat, millaiset energiahinnat siellä on, eikä nyt sen takia, millä tavalla ehkä eurooppalaisia tukivaroja voi saada. Siinä mielessä kokemus on vahvistanut sen, mihin komissio on nyt viime aikoina keskittynyt. Ikävä on se, että Euroopan parlamentti ja aluekehitysvaliokunta on ottanut tähän toisenlaisen kannan. Eli siellä haluttaisiin, että suurkonsernit ja suuryritykset edelleenkin voivat saada tukea rakennerahastoista Tämä on sen vastaista, mitä tässä tutkimuksessa on todettu ja miten näitä poliittisia tuloksia sitten pitää toteuttaa, mutta tämä on merkinnyt, kun kolmikantaneuvottelutkin ovat vielä käynnissä. Eli ei pidä mennä liian pitkälle, vaan pk yritykselle ja pienille yrityksille pitää keskittää tätä EU-tukea ja poliittista tukea. Eli tässä on nyt muutama tulosta tästä tutkimuksesta. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Toivotan tervetulleeksi joko me Glomeyerin ja Santin, jotka ovat laatineet tutkimuksen. Ja he saavatkin pian puheenvuoron 15-20 minuuttia voitte ehkä vetää tärkeimpiä asioita hieman yhteen niin, että meillä on mahdollisuus myös keskustella asiasta. Olkaa hyvä. Thank you for giving... Kiitoksia puheenvuorosta. Kiitoksia myös tästä johdannosta Piverille. Otitte esille juuri nämä tärkeimmät viestit tutkimuksesta ja kirjallisuusasiasta myöskin. Siis osoittaa sen ja todistet osoittavat, että kun yritys siirtyy tiettyyn paikkaan, niin voi syntyä houkutus hakea näitä EU-varoja ja rahoitusta. Mainitsitte myös muita tekijöitä, markkinoiden läheisyys ja muut asiat. Ja tutkimus on osoittanut juuri se, että nämä, sen, että nämä ovat niitä määräviä tekijöitä. Mä esittelen lyhyesti tämän tutkimuksen teille. Olemme tehneet sen viimeisen puolen vuoden aikana ja sanon lyhyesti myös vähän tavoitteista ja menetelmästä ja metodista, tuloksista ja suosituksista. Ensinnäkin tavoitteista mikä oli tutkimuksen tavoitteena. Esitimme kaksi kysymystä. Toinen liittyi tähän kestävyysvaatimukseen artiklan 57 mukaisesti. Artikla on hyvin monimutkainen, mitä sillä todella tarkoitetaan. Sillä edellytetään, että rahaston varojen saajat investoivat tämän äh, rahan tuottavasti ja sitoutuvat viideksi vuodeksi vähentää, vähintään äh, myöskin seurantaa sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt. Äh, PK-yritysten kohdalla tätä aikarajaa voidaan laskea kolmen vuoteen ja voidaan myöskin tätä, näitä vaatimuksia alentaa asteittain. Artikla 57, siinä on kaksi elementti ja toinen liittyy sijaintiin. Yritys, joka on ollut uudelleenjärjestely- tai elvytystoimien kohteena. Ja kun tämä yritys sitten vaihtaa paikkaa, niin se ei voi enää saada tätä tukea. Kestävyysvaatimuksen lisäksi on myös muita äh, vaatimuksia, jotka koskevat liike-elämän tukea. Ja on, äh, kysymys oli myös, että onko 70 miljardia, jota tähän tukeen äh, annettu, niin kestävää. Kun puhutaan kestävyydestä, sustainability, niin ei tarkoiteta sitä ympäristön näkökulmasta, vaan tarkoitetaan sitä, että jatkuuko toiminta myöskin tämän projektin jälkeen – sen jälkeen, kun rahoitus loppuu. Tästä kaaviosta näette nopeasti yleiskuvan siitä, kuinka nämä 70 miljardia euroa sitten jakautuvat. 40 prosenttia on suoraa PK-tukea ja 40 prosenttia, vähän alle 40 prosenttia on suoraa PK-tukea Miksi meidän pitäisi sitten olla huolissamme näiden projektien kestävyydestä? Komissio on tästä liike-elämän tukiasiasta esittänyt mielenkiintoisia tilastoja. 50 prosenttia yrityksistä, eh, siis EU-alueella toimivista yrityksistä, selviytyvät ensimmäisen viiden vuoden ajan ja ovat vielä siis olemassa viiden vuoden jälkeen – tässä ähm, kuvassa näkyy sitten, kuinka monta prosenttia yrityksistä, jotka vuonna 2008 perustettiin, olivat vielä 2010 vuonna olemassa. Joissakin maissa osuudet ovat suurempia, toisissa pienempiä, eli kestävyys on korkeampi ja kestävyys on pienempi. Euroopan parlamentti on ollut huolissaan myöskin yritysten sijoittautumisesta ja siirtymisestä. Meillä oli noin sata kysymystä koskien tätä asiaa. Parlamentin jäsenet ovat huolissaan omien alueidensa yrityksistä ja siitä, että ne ovat siirtyneet eri puolille Eurooppaa ja ovat sitten jossain vaiheessa myös saaneet EUn tukea tästä kuvasta näette, mistä maista kysymyksiä on tullut. 19 kysymystä tuli tämä hakemusta Portugalista. Siellä ollaan oltu huolissaan suuryrityksistä, jotka ovat siirtyneet muualle. Ja ollaan sitten kysytty, että onko tällainen yritys mahdollisesti saanut jossain vaiheessa EU-rahoitusta. Mikä oli sitten tutkimusmetodi? Olemme tarkastelleet sääntelypohjaa, rakennerahastoon asetusta ja myös tarkastelimme, kuinka menneisyydessä asioita on säännelty ja olemme myöskin tarkastelleet tulevaisuutta. Kuten aikaisemmin mainittiin, on tapahtunut muutos näissä kestävyysmuutoksissa, tai siis tulee tapahtumaan muutos kaudella 2014-2020. Ja tämä koskee erityisesti suoraa tukea suurille yrityksille, keskisuurille yrityksille. Oli, tarkastelimme rakennerahastoja, joilla on suoraa kokemusta suorista tuista pk-yrityksille ja keräsimme palautetta 67 mm, managing tason viranomaiselta ja sitten 42 tarkastusviranomaiselta. Kysyimme viranomaisilta mm, kestävyydestä ja muista hankkeiden elementistä. No sitten tuloksiin. No, sääntelypohjan tarkastelu osoitti, että, että kestävyys on hyvin otettu huomioon rakennerahastojen yleisasetuksessa ja tämä paranee koko ajan tulevassa asetusehdotuksessa kestävyys on otettu vielä vahvemmin esille. Myöskin kestoon liittyvät vaatimukset ovat parantuneet vuosien aikana. Niitä on tarkennettu ja yksityis, niistä on tehty yksityiskohtaisempia. Ja myöskin on otettu poikkeuksia huomioon. Eh, eh, poikkeuksia, jotka liittyvät muun muassa talouskriisiin ja siihen, että investointeja, e- investoinnit eivät välttämättä jatkuneet suunnitelmien mukaisesti. Eli jonkinlaisia poikkeuksiakin sallitaan. No, joka tapauksessa kun puhuttiin sitten, keskusteltiin viranomaisten ja yritysten kanssa, jotka ovat kentällä toimimassa, niin huomattiin, että siellä ollaan huolissaan siitä, että näiden vaatimusten täyttäminen ei ole niin vaikea, eh, niin helppoa, eli artiklan 57 vaatimusten täyttäminen. Esteet liittyvät tiedonsaantiin ja myöskin siihen, että viiden vuoden ajaksi täytyy sitoutua eh, tähän hankkeeseen eikä toiminta saa muuttua merkittävästi. Tämä ei välttämättä ole aina helppoa myöskään tarkastajien kannalta valvoa jos kyse on suuryrityksistä, liiketoiminnat ovat hyvin monimutkaisia ja on hyvin vaikea sanoa, mitkä toiminnot on siirretty ja mitkä toiminnot ovat sitten pysyneet samassa paikassa. On myös vaikea aina arvioida sitä, että onko tuotannon investoinnit tuotantoon, ovatko ne pysyneet samoina vai muuttuneet merkittävästi? Unohdin mainita myös sen, että kuten tiedätte, tämä rakennusrahaston kausi käynnistyi hyvin myöhään ja monet projektista alkoivat vasta 2008-2009 jotta artikla 57 sitten tulee mukaan, niin täytyy, projektin on täytynyt olla käynnissä viisi vuotta. Ja sitten tarkastellaan siis viiden vuoden ajalta tämän toiminnan loppumisen jälkeen. Eli nyt vasta on alkamassa tämä arviointikausi. Jos sitten tarkastellaan näitä vuosikertomuksia ja tarkastellaan, ovatko hankkeet artikla 57 mukaisia, niin tulokset ovat heikot sillä vielä hankkeet eivät ole päässeet tähän vaiheeseen. No vähän palautetta sitten, mitä eh, saimme hallintoviranomaisilta. Vain 76 prosenttia piti artiklaa 57 selkeänä. Tarvitaan siis selkeyttä 40 prosenttia sitä mieltä, että äh, sääntely tai lainsäädännölliset vaatimukset eivät ole selkeät. Sekä komissio että jäsenvaltiot olivat myöskin samalla linjalla, eli parantamisen varaan on. Entä sitten, mitkä ovat ne vaikeudet, joita hallintoviranomaisilla on, kun yritetään vaatimuksiin päästä? No Huolenaiheet liittyvät siihen, että liiketoimintojen rakenteet ovat hyvin monimutkaisia. Yrityslainsäädäntöön liittyvät ongelmat eivät ole niin ähm, keskeisessä asemassa kuin oli ajatelleet, mutta kuitenkin 52 prosenttia piti niitäkin äh, vaikeina. Artiklaa 57 kuitenkin pidetään tehokkaana. Tätä mieltä on 63 prosenttia viranomaisista, jotka vastasivat kyselymme. Tutkimuksesta tutkimuksessa otettiin huomioon myöskin yritysten mielipiteet, eli juuri tukea saaneiden yritysten mielipiteet, ja heiltä kysyttiin, miten eh, kestävyys, kestävyyttä voi mitata, minkälaisilla indikaattoreilla ja kuinka tätä asiaa seurataan toiminnan loppumisen jälkeen. Tässä näkyy näitä tärkeimpiä indikaattoreita kestävyydelle. Ne liittyvät täytäntöönpanoon, myös rahoituskehykseen. Yritykset, jotka ovat temaattisesti hyvin keskittyneitä ja toiminta jatkuu pitkään. Kaikki nämä asiat siis vaikuttavat myöskin tähän kestävyyteen ja edistävät kestävyyttä. myöskin se, että ollaan lähellä toimivaltaista viranomaista, voi vaikuttaa. No lopuksi vielä sitten suosituksista. Selkeästi tutkimuksesta kävi ilmi se, että ohjausta kestävyysvaatimuksista voidaan parantaa ja ohjausta siinä, kuinka artiklan 61 vaatimukset voidaan täyttää. Ehkä tämmöinen case study, tapaustutkimus voisi auttaa viranomaisia tässä ja auttaisi myöskin kertomaan yksityiskohtaisesti, mitä näillä kaikilla termeillä tarkoitetaan ja miten niitä pitäisi tulkita. Olemme sitä mieltä, että Tietoa pitäisi jakaa enemmän siitä, että kuinka kestävyyttä voidaan mitata, minkälaisilla indikaattoreilla. Joillakin on näitä indikaattoreita, joilla ne mittaavat kestävyyttä, joillakin on taas ongelmia tässä asiassa ja keskustelimme näistä asioista pitkään ja jotkut olivat huolissaan näistä asioista. Toiset taas tarkastusviranomaiset olivat jo hyvinkin pitkällä kestävyysindikaattoreiden suhteen ja heillä oli käsikirjoja asiasta ja muuta sellaista. Kun tarkastelimme arviointitoiminnan laajuutta rakennus, rakennerahaston tällä ohjelmakaudella, niin huomasimme, että ehkä voitaisiin vielä yksityiskohtaisemmin keskittyä juuri tähän liike-elämän tukiasiaan, ja sitä voitaisiin arvioida tarkemmin, sillä siitä on eh, liian vähän palautetta. Olisi hyvin kannattavaa, jos näistä tarkastuksista voitaisiin luoda tällainen eh, kehys, yhteenveto siitä, kuinka kestävyyttä juuri tarkastetaan. Tehokkuus on esimerkiksi siellä mm, mukana, mutta kestävyys on jäänyt vähän vähäisemmälle huomiolle. No mielestämme myöskin tiedon jakamisen tai leviämisen lisäksi tärkeää yrityksille ja niiden selvitymiselle on ollut myös se, että olisi parhaita käytäntöjä. Olemassa on jo jonkin verran parhaita käytäntöjä, joissakin on hyvinkin paljon tietoa siitä, kuinka voidaan toimia – on erilaisia tietokantoja. Esimerkiksi teollisuuden alalla on, teollisuusyrityksille on tällainen tietokanta, jossa annetaan tietoa EU-rahoituksen hakemisesta, mutta tarkastelemme näitä tietokantoja siellä tuskin edes mainitaan kestävyyttä. Ja tämä kestävyys voisi olla kuitenkin joillekin yrityksille hyvinkin mielenkiintoinen asia. No siinä kaikki suosituksista ja kiitoksia kaikille. Jos teillä on kysyttävää, niin vastaan mielelläni. Tisztelettel köszönjük eh, Blumeyer úrnak. Kiitoksia. Kiitän herra Blumeyeria tästä esittelystä ja mielenkiintoisista havainnoista liittyen tähän tutkimukseen. Nyt, hyvät kollegat, on aika keskustella tutkimuksesta ja pyydän teitä esittämään kysymyksiänne tutkimuksen laatioille, jos te, teillä niitä on. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Piper sanoi esittelijän nimissä. Emme kuitenkaan voi olla ihan tyytyväisiä. Kahta sanaa haluaisin korostaa. Kestävyys ja tehokkuus. Ja puolet yrityksistä eivät selviä viittä vuotta. Eli kestävyys on heikkoa ja tehokkuus on sitten seuraava asia. 69 miljardista, jotka varmaan on käytetty ainakin yli 50 miljardia. Työpaikkoja on tullut lisää. Sitten innovatiivinen talous. Siitä ei ole mitään suoraa näyttöä. Sitten ensimmäinen kysymys. Katsotteko, että nyt puhutaan vain varojen käytöstä sääntöjen mukaan, vai puhutaanko tässä rahojen investoinnista, jotta päästään tehokkuuteen. Pahoin pelkän, että tässä lähestymistavassa kaikki rakenteet, myös komissio, jäsenvaltiot ja viranomaiset keskittyvät varojen käyttämiseen ja käytöstä raportoimiseen – eikä niinkään odotettu tuottoa näille investoinneille. Ja päätöksenteko ja avoimuus ovat tärkeitä. Törmäsittekö tapauksiin, jossa olisi teollisuutta, jossa valmistellaan hankkeita, oli kyse sitten 500 000 50 miljoonasta. Eli Eli mitä tämä tarkoittaa? Siis kuinka paljon varoja jää jäljelle yrityksille? Sitten kun puhutaan kestävyyden edistämisestä, kuka sitten edistää kestävyyttä tai kenen pitäisi sitä edistää jäsenvaltioiden vai komission vai kummankin? Sitten tässä on puhuttu kestävyydestä sanottu, että ei ole helppoa havaita kestävyyteen liittyviä tekijöitä. Sitten puhuttiin taloudenmuutoksesta, talouskriisistä – ja poliittisten painopistealueiden muutoksesta esimerkiksi vaalien jälkeen. Tarkoittaako tämä, että nämä varat käytetään painopisteiden mukaan, jotka on lyöty lukkoon jollain tietyllä taholla, vai pitäisikö projektin olla kypsempi jota komissio ohjaa ja jota pidetään eurooppalaisen lisäarvon hankkeena. Hankkeita, jotka voivat muuttaa unionin rakenteita ja jotka voivat tasoittaa eroja, koska kun katsotaan näitä arviointeja, en nyt ihan löydä tästä paperista sitä, mikä minun mielestäni on tärkeää. Sitten fyysinen läheisyys edunsaajan ja rakenne rahastoviranomaisen välillä. Mutta kukaan enemmän vastuussa rahoituksesta? Miten näitä tahoja voidaan lähentää? No, te annoitte monta esimerkkiä, mutta nämä esimerkit olivat esimerkkejä hyvistä käytänteistä, mutta se edustaa vain 40-50 prosenttia. Ehkä te valitsitte nämä parhaat esimerkit. Sitten täytyy miettiä, miettiä, mikä on tilintarkastustuomioistuimen rooli. Te puhuitte näistä vuosittaisista toimintaraporteista, mutta se ei liity kestävyyteen. Se on sivulla 69. Ja sitten 2014-2020 ja tämä yleisasetus onko se riittävä. Vain 40 prosenttia vastaajista katsoi, että oikeusperusta on selvä. Yleensä oikeusperusta pohjautuu kahdelle asetukselle. Ensinnäkin komission yleiset säännöt ja toiseksi säännöt, jotka ovat sisäisiä. Ja kun katsotaan vaikka Puolan esimerkkejä, Puolahan on suurin edunsaaja, niin pahoin pelkään, että tämä kansallinen luovuus haittaa näitä hankkeita enemmän kuin komission toiminta. Eli voitteko vastata tähän kysymykseen? Eli joskus tällainen kansallinen luovuus voi olla haitallista, mutta tämä on kuitenkin hyvä mietintö. Nyt voimme miettiä, millaisia hyviä synergiaa muita seikkoja näihin hankkeisiin liittyy, mutta koittakaa olla rohkeampi ja koittakaa vastata selkeämmin, kyllä ei. Kiitos. Köszönöm. Derek Vaughan képviselő úrnak adom meg a szót. Kiitos. Ja seuraavaksi Derek Vaughan. Thank you, thank you Chair. And, uh, Kiitos Kiitos myös. Uh, presentation. I think they've highlighted a couple of uh, important uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos alustuksen pitäjät. Tässä puhutaan yksinkertaistamisesta, jotta rakennerahastot voivat olla tehokkaita esimerkiksi PK-yrityksille. Ensinnä varoja pitää hakea, jotta niitä voi saada. Monet eivät kuitenkaan näin tee, koska he uskovat, että prosessi on liian hankala ja byrokraattinen. Eli onko teillä ajatuksia siitä, miten tätä järjestelmää voitaisiin yksinkertaistaa pk-yritysten osalta. Sitten tämä kestävyys, jonka mainitsitte. Tämä ei koske mielestäni pelkästään pk-yrityksiä, vaan mitä tahansa hankkeita paikallisella tasolla. Usein paikalliset tahot hakevat rahoitusta, saavat sen, ja kun rahoitus päättyy, päättyy myös hanke. Eikä tässä katsota kestävyyttä. Tämä on merkittävä asia Mainitsitte mahdollisuuden katsoa tässä parhaita käytänteitä ja jakaa niitä. Onko teillä esimerkkejä tällaisista? Toinen asia, jonka halusin ottaa tässä yhteydessä esiin, on ehdollisuus. Kun tarkastelemme näitä rakennerahastoja seuraavan kerran, pitäisikö katsoa ehdollisuuden lisäämistä? Eli olisiko hyödyllistä, että edun saajat tai ehdokkaat todella osoittaisivat, että he ovat ottaneet esimerkiksi kestävyyskysymykset huomioon. Kiitoksia. Nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten annan puheenvuoron herra Blumajerille. Hän voi vastata kysymyksiin ja sen jälkeen kuulemme sitten komission edustaja Gilandia. Uh, thank you very much. Kiitoksia jäsen Liberassi eli jäsen Vuon kysymyksistä. Me voimme aloittaa vaikka uuden tutkimuksenkin kaikista näistä kysymyksistä, joita esititte. Yritän nyt jollain tavalla vastata ainakin joihinkin aspekteihin, joita me emme tarkastelleet ehkä myöskin komission puolelta tai tilintarkastustuomioistuimen puolelta tulee sitten jotain panosta ja he voivat myöskin vastata. No ensimmäinen asia, joka koski sitä, että mikä on kestävyyden tai keston ja tehokkuuden välinen yhteys, mikä on tämän vaatimuksen taustalla. No, voin kertoa, mitä yritykset meille kertoivat. Yritykset haluaisivat hieman joustoa tässä vaatimuksessa. Ei ole ole, siis kestävyysvaatimuksessa sinässään ei ole mitään järkeä, siis jos ei ole ei siis mitään asiaa tai hanketta kannata väkisin pitää käynnissä, jos ei siitä ole mitään hyötyä. Jos esimerkiksi kyse on vaikka hankkeesta, joka koskee jonkinlaista ohjelmistoa, ja tätä, tämä ohjelmisto ei vaikka muutaman vuoden päästä ole enää ollenkaan hyödyllinen, niin silloinhan kannattaa investoida johonkin muuhun asiaan. Eli ei ole mitään järkeä tässä tapauksessa tätä kestävyyttä sitten painottaa. Eli kun me tarkastelimme muutoksia, joita parlamentti on tehnyt komission ehdotukseen eh, ja uuteen eh, yleisasetusehdotukseen, niin ehkä tätä viiden vuoden, eh, kolmen vuoden aikarajaa voitaisiin juuri harkita vielä, varsinkin kun kyse on IT-alasta, jossa kehitys tapahtuu ihan eri tahtia kuin muualla. Tätä palautetta saimme juuri nimenomaan yrityksiltäkin. Joissakin tapauksissa äh, tilanne on juuri näin, mutta äh, että kestävyyttä kannattaa edistää, mutta joissakin tilanteissa varmaan tarvittaisiin joustoa. Toinen asia, jonka otitte esille, liittyi projektiehdotusten, hankeehdotusten kustannuksiin. Kysyitte, että eivätkö yritykset lannistu kaikista näistä vaatimuksista Isosta Britanniasta äh, tuli paljon kysymyksiä, että onko tässä mitä järkeä, pitääkö meidän, äh, meidän täytyy palkata tätä äh, projekti hankehakemusta varten ihan omaa konsulttia, tähän menee paljon aikaa, kokouksia täytyy järjestää ja niin edelleen. Onko se kaiken tämän investoinnin arvoista, jos emme sitten vaikka ensimmäisellä kerralla rahoitusta saakkaan, eli tähän liittyy huolenaiheita. Meidän kokemuksemme kuitenkin on se, että nämä huolenaiheet keskittyvät sellaisille alueille, joissa on myös muita rahoituslähteitä. Eli yritykset ovat melko terveellä pohjalla ja pystyvät selviytymään yksinkin. Meidän alueellamme keski ei tällaista luksusta ole ja me tarkastelemme hyvinkin tarkkaan, mitä rakennerahaston puolelta ehdotetaan ja ja pyrimme aina hakemaan näitä rakennerahastojen rahoitusta. Mitä tulee tähän kestävyyteen, sustainability, Euroopan tasolta on varmasti tulossa ohjausta. Nämä tietokannat, tiedotustietokannat ovat varmasti hyödyllisiä. Ihmiset katsovat sieltä tietoa, etsivät sieltä tietoa. Mutta kaikkein tärkein panos tapahtuu kuitenkin jäsenvaltioissa, jotka tuntevat parhaiten oman maansa ja yritysten toimintakentän. Jäsenvaltioilla täytyy olla myös kansallisia ja alueellisia toimia kestävyyden edistämiseksi. Mitäs muuta vielä oli? Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rooli, senkin mainitsitte. En tiedä, onko tuomioistuimesta joku täällä paikalla. Me tarkastelimme hyvin tarkkaan tarkastusmanuaalia siellä oli viitauksia eh, tehokkuuteen ja vaikutukseen, mutta ei kestävyyteen. Ja sen vuoksi eh, ajattelimme, että tätä kestävyyspuolta pitäisi vahvistaa, varsinkin jos tarkastuksia tehdään eh, se tarkastelimme myöskin alueita, joilla tarkastuksia on tehty, niin siellä myöskin keskityttiin tehokkuuteen, mutta ei niinkään kestävyyteen. Mainitsitte oikeusperustan on selvää, että, että jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot ähm, toimivat ja nostavat vaatimuksia. Kyse on siis No, tätä esiintyi joissakin jäsenvaltioissa äh, rakennerahaston osalta, varsinkin minun kotimaassani. Me emme esittäneet kuitenkaan tai hallintoviranomaiselle, emme kysyneet siis, onko artiklan soveltamisessa tai vaatimusten täyttämisessä jotain alueellisia eroja. Tätä emme kysyneet. No niin, parhaat käytännöt ja esimerkit niistä, ja sen voin kysyä näistä tutkimme eh, yrityksiä, jotka olivat onnistuneet hyvin ja menestyneet hyvin ja yritimme tunnistaa, mitä nämä yritykset tekivät eri tavalla verrattuna näihin muihin yrityksiin. Eli yritykset eh, jatkoivat toimintaansa myöskin hankerahoituksen jälkeenkin. Eh, tällaista työtä pitäisi tehdä enemmänkin, jos katsotaan tietokantoja, eri pääosastojen tietokantoja, joissa on näitä parhaita käytäntöjä. Jos näitä tarkastellaan yritysten näkökulmasta, niin niissä jäädään hyvin pinnalliselle tasolle. Niitä on mukava lukea, mutta ei sieltä mitään konkreettista apua välttämättä saa. Ainahan voi sitten ottaa suoraan yhteyttä yrityksiin ja kysyä suoraan, mutta kielimuurien ja muiden syiden takia tämä voi olla hankalaa. Eli näitä parhaita käytäntöjä voisi mielestäni parantaa antamalla konkreettisia yksityiskohtaisia esimerkkejä myöskin siitä, että kuinka kestävyysvaatimuksiin vaatimukset voidaan täyttää ja kuinka se onnistuu käytännössä. On kuitenkin olemassa eri puolilla kokemuksia, joita voitaisiin hyödyntää parhaita käytäntöjä, koska tutkimukset tänä päivänä ovat yleensä sivun mittaisia, niiden täytyisi olla paljon syvällisempiä. No miss sitten ehdollisuudesta en ehkä aivan ymmärtänyt kysymystänne, mutta tätä asiaa me emme kyllä tutkineetkaan tässä tutkimuksessa. Kiitos. Kiitoksia. Hyvät kollegat, nyt kuulemme komission edustajaa tästä aiheesta. Gilland. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, uh, I'm Kiitoksia. Olen aluepolitiikan pääosastolta ja yksi aloista, jonka katamme, on artikla 57 muiden muassa. Komissio pitää hyvänä tätä tutkimusta. Se on arvokas panos tähän keskusteluun, jota käydään kestävyydestä hakkeiden osalta ja ette varmaan yllätys siitä, että pidämme hyvänä myöskin nämä johtopäätökset, joita on ehdotettu seuraavalle ohjelmointikaudelle. Haluaisin puuttua vielä pariin kohtaan, jotka ovat tulleet jo esille. Ja komissio pitää hyvänä huomioita, jotka liittyvät suurille yrityksille annettavaan tukeen – Nämä huomiot ovat hyvin samansuuntaisia kuin komission argumentit alusta pitäen seuraavalle ohjelmointikaudelle. Vaikuttaa siltä, että lopullinen asetus menee hiukan eri suuntaan tältä osin, mutta nämä löydökset tutkimuksessa täydentävät pitkälti sitä, mitä komissio on nähnyt menneisyydessä, kun ajatellaan suuryritysten tukemista. Hyvin paljon on keskitytty artiklan 57 osalta yhteyteen tuotannon siirtojen osalta ja sitä, että näitä pitäisi estää, mikäli näille hankkeille on annettu EU-rahoitusta. Ei ole kovin helppoa estää tuotannon siirtymistä yleensä, eikä myöskään silloin, kun on myönnetty EU-tukea, mutta meillä on kuitenkin selkeitä esimerkkejä siitä, missä olemme onnistuneet näissä toimissa. Ja osa ensi ohjelmointikauden muutoksista liittyvät siihen, että vahvistamme tätä ulottuvuutta ja teemme tällaisen tuotannon siirtämisen entistä hankalammaksi. Sitten vielä paljon kysymystä, jotka tulivat esille liittyen monimutkaisuuteen ja siihen, että pitäisi selkeämmin ilmaista kestävyysseikat heti aluksi. Nämä ovat saman kolikon kaksi puolta ja tässä on vaikea löytää tasapaino. Ensin on hakuprosessi hankkeille, joka on selkeä ja yksinkertainen – ja puoleensa vetävä. Ja PK-yritykset erityisesti voivat ottaa niihin osaa, mutta niiden pitää olla myöskin riittävän syväluotavia, jotta jo hakuprosessissa voidaan arvioida tiettyjä seikkoja ja katsoa, mitkä hankkeet ovat parhaita ja mitkä voivat jatkua kohesiopolitiikan tuen jälkeenkin. Eli tasapaino pitää aina löytää. Ja jäsenvaltioiden ja alueiden käsissä ovat nämä asiat pitkälti, koska hehän nämä hakemukset laativat. Ja komissio on voimakkaasti tukenut sitä, että yksinkertaistetaan byrokratiaa, jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa pk-yritysten osalta. Ja me jatkamme tietysti tätä, kun jatkamme neuvotteluita ja myöskin sitten täytäntöönpanon prosessissa ja valvontakomiteoissa, joissa olemme mukana. Ja lopuksi vielä komission puolelta sanoisin, että teitä ei yllätä varmaan se, että olemme tyytyväisiä siitä, että tilintarkastusviranomaiset ovat tyytyväisiä oikeusselvyyden perust- oikeusperustan suhteen, mutta hallinnointiviranomaiset katsoivat kuitenkin, että edunsaajille oikeusperusta ei ollut yhtä selvä. Minun kannaltani tämä osoittaa, että hallintoviranomaisten pitää paremmin selittää oikeusperusta, jos on heille selvä, mutta edunsaajille ei. Tietysti voimme katsoa, millaista ohjausta komissio voi tarjota. Nyt on hiukan varhaista vielä puhua seuraavasta kaudesta yritämme saada nyt nämä hankkeet ja asetukset kuntoon, ja sen jälkeen voimme sitten katsoa, mitä voidaan tehdä Euroopan tasolla. Mutta komission puolelta me korostamme hyvin paljon ohjelmointiviranomaisten työlle, ja viranomaisten pitää jo hakuprosessin aikana selvittää, mitä vaaditaan ja mitä kullakin alueella kaivataan. Kiitos. Köszönöm szépen. Napi rendi pont. Kiitoksia. Näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan, mutta annan vielä puheenvuoron herra Piiterille. Kiitoksia. Kun juuri yritysten kohdalla kiinnitämme huomiota siihen, että rakennerahastojen varoja käytetään – kestävällä tavalla on tärkeää. Tämä näkyy tutkimuksesta ja komission toimista, mutta toivoisin, että kun parlamentissa kun on päästy tähän selkeään tulokseen, niin toimisimme hieman vakavasti otettavammin. Emmekä välttämättä tee niin, että helpotamme suurimpien yritysten tukirahoituksen hakua. Tästä tulee hieman tällainen imuri ja innovaatiotaso ehkä vähenee. Tämä ei niinkään edistä kasvua tai myötävaikuttamista. Se on tullut tänäänkin selväksi. Mitä tulee sitten toimipaikan siirtoihin, tässä komission kyllä tulisi tiedostaa ongelmia vähän paremmin. Tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että taataan viiden vuoden ajan se, että varoja annetaan yritykselle, se vaikuttaa viiden vuoden ajan, mutta pitäisi sulkea pois myös se, että ne yritykset, jotka siirtävät tuotantoon EUn ulkopuolelle, eivät sitten sais, ole saaneet rakenne rahaston varoja. Jotkut täällä puhuivat jo tarvittavista lisäsäännöistä, mutta olen kuitenkin varma, että emme pysty toteuttamaan läheskään kaikkia toimenpiteitä tehokkaasti. Meillä on tietty tarkastusvelvollisuus tietyn kynnysarvon jälkeen, mutta varmasti on paljon tapauksia, joissa Euroopan unionin varoinkin on oltu mukana siirtämässä toimintaa muualle. Tämä on kuitenkin nyt hyvä lähtökohta ja esittelijämme Holmairin nimessä voin sanoa, että selvyyttä on hieman saatu, mutta tämä ei kyllä todellakaan vielä riitä, kun puhumme tehokkaasta varainkäytöstä suurten yritysten kohdalla. Kiitos. Köszönöm szépen. Kiitoksia, edustaja Piper. Hyvät kollegat, nyt olemme käsitelleet siis kohdan 10 loppuun. Ja arvon kollegat, kun sovimme esityslistasta, niin meille Äh, esitettiin pyyntö muuttaa käsittelyjärjestystä niin, että kohta 14 käsiteltäisiin hieman aikaisemmin. Puhuja viitanee kohtaan 13 Marineskun kohta. Eli sen käsittelyä aikaistettaisiin. Mitään estettä tälle ei taida olla. mikäli tilintarkastustuomioistuimen jäsen Milan Zwickel olisi paikalla. En kuitenkaan näe häntä tällä hetkellä salissa. voimme aloittaa asian käsittelyn sääntöjen mukaan vasta sitten, kun tilintarkastustuomioistuimen jäsen on paikalla. Ja tätä ei ehkä otettu huomioon. Onko he, Marineskulla tähän jokin ratkaisuehdotus? Change the agenda because uh, Mrs. Ayala Sender uh, was not in, uh, in the... Now she's here, so... No nyt hän on siis paikalla, Te voitte, voimme käsitellä tämän asian. Eli voimme en minä ole pyytänyt mitään muutosta esityslistaan, eli voimme kyllä odottaa, että tuomioistuimen edustaja pääsee paikalle. Okei. Okay. Uh... Eh, ha félreértetlen fogalmaztam, akkor ez én hibám, nem Marinescu úr Muotoilin ehkä hieman väärin. Marinescu ei vaatinut siis eh, esityksestä muutettavaksi, vaan ajalla Sender teki näin. Ja koska tässä nyt ei enää toivotakaan muutettavan esityslistaan, voimme jatkaa käsittelyjärjestystä esityslistan mukaisesti kohdalla 11 eli Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirasto Europol sekä päätösten 2009-371 YOS ja 2005 kautta 681 YOS kumoaminen. Seuraavaksi Ajalla Sender saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sihteeristöä ja Marineskua tästä mahdollisuudesta No, emme tiedä mihin aikaan lennot saapuvat ja itse olin omalla äänestysalueellani, joten kiitoksia tästä mahdollisuudesta ja kiitos myös Marineskulle. No niin. Nyt meidän valiokuntamme antaa lausunnon tästä aiheesta kansalaisvapauksen valiokunnalle koskien Europol-virastoa. Eli kyse on asetuksesta, jonka komissio esittelee – päivittääkseen ja mukauttaakseen toimintaa uusiin vaatimuksiin. Kyseessä on virasto, joka viime aikoina on ollut uutisissa, esimerkiksi omassa maassani myöskin muualla Euroopassa, kun ajatellaan sen kapasiteettia ja sen työn tehokkuutta. Sillähän on valtuudet perusopimuksen nojalla vahvistaa ei pelkästään yhteistyötä poliisien välillä eri jäsenvaltioissa, vaan tällä tavalla edistytään kohti lainsäädäntöpuitteita myöskin rikoslainsäädännön osalta. Ja tällä hetkellähän on myöskin esitelty koko paketti, josta tulee sitten Euroopan syyttäjän virasto, joka on sitten poikkeuksellisen tärkeä. Lausunnossa, jonka esittelen kollegoilleni, olen yrittänyt ottaa esiin tarkistuksia, joissa vahvistetaan parlamentin toimintamahdollisuuksia ja myöskin tämän valiokunnan mahdollisuuksia kun valvotaan sitä, miten on toteutettu budjettia, joka on määrätty virastolle, kun se hoitaa tehtäviään. Tehän tiedätte, että nyt käydään keskustelua, koska vastuuvapausmenettelyssä tämän vuoden osalta Hebrandin mietinnössä tämä valiokunta teki suosituksen joka on yleisluontoinen, joka liittyy nyt talouden tilanteeseen ja virastojen fuusioitumiseen. Ja Europolin ja Sepolin tapauksessa voin kuvitella, että tietämättömyydestä johtuen, kun ajatellaan kaksi virastoa, jotka ovat tekemisissä poliisin kanssa, niin voitaisiin kuvitella, että kahden viraston sijaan olisi vain yksi. Ja lisäksi olen puhunut Gerbrandin kanssa hyvin syvällisesti ja no hän on alankomaista, joten tällainen mahdollinen fuusio johtaisi siihen, että nämä kumpikin sijoitetaan Haagiin. Mutta tällä hetkellä ajatus on vähän tämä, eli kuten muiden virastojen osalta aluksi oli vastustusta, siitä lähdetään – mutta ehkä nämä saadaan sitten yhdistettyä. Oma poliittinen ryhmäni vastustaa sitä, että yhdistetään kaksi virastoa, jotka alun perin ovat syntyneet täysin eri tehtäviin. Ja täytyy nyt katsoa, mistä on kyse, kun kyse on eurooppalaisesta poliisitoiminnasta. Ja meidän täytyy paneutua näihin aiheisiin. Esittelettekin saman johtopäätöksen kuin minä vastuuvapauden osalta, eli näissä virastoissa on kaksi täysin erillistä mandaattia, vaikkakin kyse on henkilöistä tai samanlaisesta asiakaskunnasta, mutta se ei kuitenkaan ole sama, ja myöskään tehtävät eivät täysin liity toisiinsa. Ja se, että olisi Europolin tyyppinen virasto, jolla on uusia tehtäviä, ja se yhdistettäisiin virastoon, jolla on ollut vähän vaikeuksia menneisyydessä, ja jonka mandaattina on muodostaa, ja tämä näkyy myöskin budjetissa, toisessa budjettikohdassa, niin tämä ajatus vaikutti aika erikoiselta. Ja sitten millaisia säästöjä voitaisiin saada aikaan niin meidän täytyy puhua tästä komission kanssa, vastuuhenkilöiden kanssa ja sidosryhmien kanssa, myöskin kollegoiden kanssa, kansalaisvapauksen valiokunnassa ja budjettivaliokunnan kollegoiden kanssa, niin olen esittänyt tarkistuksia, joissa ei niin ole niin selvää se, että välitön fuusio näiden virastojen välillä voisi tuoda enemmän etuja kuin ongelmia ongelmia siksi, että Europol tarvitsee uusien toimintavaltuuksensa nojalla aikaa paneutua tehtäviinsä ja pitää kiinni sopimusvelvoitteistaan. Ja sitten Sepol-virasto taas keskittyy koulutukseen. Sehän on tällä hetkellä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja brittihallitusta ei kiinnosta tämä virasto, joka sijaitsi brittipoliisiakatemian yhteydessä. Niin kun tämä sopimus loppuu, niin sitten tehdään uusia päätöksiä. Ja tietysti me toimimme sitten näiden päätösten pohjalta, kun niitä tehdään. Eurooppalaisetuksessa meidän täytyy keskittyä tiettyihin kohtiin. Ja nyt, kun katsotaan tätä tämän valiokunnan mandaattia ja roolia vastuuvapausmenettelyssä, niin tässä on tarkistus kahdeksan. Se on tehty yhteistyössä komission kanssa, jolta kuulin, että alun perin ei mitenkään ajateltu fuusiota, fuusio ajatus tuli sitten näiden leikkausten yhteydessä. Tämä on kuitenkin arkaluontoinen kysymys, kun puhutaan eurooppalaisesta poliisiyhteistyöstä ja sitten eurooppalaisesta rikoslainsäädännöstä. Eli tarkistuksessa kahdeksan on suositus, että kuitenkin on synergiaa virastojen välillä. Ja sitten on tiettyjä kohtia. Ja komissio sanoi, että ne ovat kaikkein tärkeimmät. Sitten on muita tarkistuksia. Kuljetellaan komission ehdotusta ja sitä ajatusta fuusiosta, niin meillä on täytäntöönpanokomitea, jota komissio on ehdottanut, ja jonka tehtävät ovat täysin samat kuin hallintoneuvostolla. Eli oikeastaan tässä nyt ei olisi mitään, mikä erottaisi ne, eli en näe mitään tarvetta tälle, ellei komissio sitten selitetä vähän paremmin, mutta tällä hetkellä en näe mitään tarvetta nimetä kahta elintä, jotka vaikuttavat turhilta Ja tässä olisi päällekkäistä työtä, joka saattaa sitten monimutkaista hallintoa. Sitten tässä on Europolin, Eurojustin ja Olafin välinen suhde otettu esille. Tämä suhde, joka on määritelty perussopimuksessa, ja jotka liittyvät Europolin ja Eurojustin toimintaan, niin toimintahan on vastavuoroista. Eli Europol tässä poliisiyhteistyössä, kun kyse on arkaluontoisista asioista, kuten tiedonvälitys ja nämä tiedot, niin se tekee yhteistyötä Eurojustin kanssa ja toisinpäin. Eurojust pystyy sitten tekemään työtä Europolin tietojen pohjalta. Ja sitten olin tehnyt tarkistuksia, joissa pidetään kiinni siitä, mikä on Olafin tehtävä tähän virastoon nähden. Eli Olafin tehtävät, kun ajatellaan esimerkiksi petos, tapauksia ja virheitä, joita tapahtuu budjetissa, hallinnossa, mutta kuitenkaan mielestäni ei ole tarpeen sekoittaa näitä tehtäviä ikään kuin kyse olisi poliisista Euroopan tasolla. Olafilla on hyvin konkreettinen tehtävä, tiettyjä tehtäviä, jotka liittyvät Euroopan budjettiin ja Europolilla ja Eurojustilla on sitten tehtäviä, jotka liittyvät yhteistyöhön ja eurooppalaiseen rikoslainsäädäntöön. Sitten on muita tarkistuksia, joissa vahvistetaan hallintoneuvoston ja pääjohtajan tehtäviä, erityisesti kun ajatellaan petoksen torjuntaa – EUn rahoitusetujen suojaamista ja arkaluontoisia asioita, eli eturistiriitoja. Eli pitää edelleen vahvistaa hallintoa sekä hallintoneuvostossa että myöskin pääjohtajan tasolla Europolissa. Ja Euroopan parlamentin pitää tietysti valvoa näiden tehtävien toteutumista ja budjettia. Tässä siis kaikki, ja nyt olen sitten valmis kuuntelemaan kantojanne, ja totta kai olen sitten valmis vastaamaan muihinkin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Inge Gressle. Kiitoksia. Tämä on varsinaista draamaa, tämä valiokunta vaati Sepolin ja Yrjustin yhdistämistä vuosikausien takia, sellaisten ongelmien takia, joita Europolissa nähtiin, jotka liittyivät Sepolin ehkä pienimmän virastomme järjestelyihin. Sen pitää kuitenkin ylläpitää sellaista samanlaista hallintorakennetta kuin muutkin virastot. Ja siksi ajateltiin, että koulutus ja muut organisatoriset asiat olisi voitu yhdistää. Siksi en ymmärrä, miksi Sepolin pitäisi olla itsenäinen, siis sitä lukunottamatta, että sen johtaja näin toivoisi. He haluavat tietysti pysyä Lontoossa, eivätkä halua muuttaa Alankomaihin. Argumentteja kyllä piisaa. Ja mielenkiintoista kyllä, neuvosto tukee tätä argumentointia. Tänä aamuna keskustelimme siitä, mitä seurauksia on sillä, että ei puututa virastojen nykyrakenteisiin. Mitä tapahtuu, jos jatkamme vanhaan malliin? Ja tässä otsake 5 ja sen rajat tulevat aika pian vastaan. Tässä on kyllä kyse enemmästä kuin Europolista ja Sepolista. Tässä on kyse siitä, miten pystymme toteuttamaan uudistuksia. Shevkovic, komission jäsen, tänään sanoi, että on aika kestämätöntä, että jäsenvaltiot 11 tuntia päivässä kritisoivat Brysselin toimia ja sitten 12 tunnilla vaativat meiltä muutoksia. Tämä ei ole reilua. Parlamentti todella halu, haluaa olla edistämässä tämän asian käsittelyä. Sitten vielä Sepolista ja Europolista. Kummankin viraston osalta on tutkimuksia niiden toiminnasta. On tutkimuksia, jotka kehi- korostavat sitä, että niiden pitäisi yhdistyä ja on tutkimuksia, jotka taas sanovat, että näin ei pitäisi tehdä. Jos kuitenkin tarkastellaan asiaa lähemmin, niin hallintoongelmien takia pienessä virastossa on asioita, jotka puhuvat sen puolesta, että otettaisiin käyttöön uudenlainen toimintamalli. Lontossa vuokrasopimus on päättymässä – Lontoossa voidaan etsiä tietysti uudet toimitilat, mutta siellä on paljon kalliimpaa kuin muualla. Tai siirrytään Euroopan tiloihin ja näin helpotetaan yhteistyötä. Haluan todella nyt puhua sen puolesta, ja EPP puhuu tämän puolesta, että todella teemme nyt sen, mitä olemme vuosikausia peräänkuuluttaneet, ja yhdistämme nämä kaksi virastoa. Jos haluamme muuttaa virastojen rakennetta, arkkitehtuuria, tarvitaan edes hitunen rohkeutta. Sosiaalidemokraati SD-ryhmän Jutta Haug, joka on pitkään käsitellyt virastoasioita, hänkin tukee tätä virastojen yhdistämistä, joten se mitä täällä esiteltiin ei pidä paikkansa eh, siitä, että näkemyserot ovat aivan laidasta laitaan. Olisi virhe olla yhdistämättä ja lähentämättä näitä virastoja. Mutta kun katsoo tarkistusta kahdeksan, tehdään nyt jotakin yhteistoiminnan, mutta ei varsinaista yhdistämistä kuitenkaan tai fuusiota – jos nyt emme ehdi toimia tässä ajoissa, niin emme ehdi toimia myöskään muiden asioiden osalta. Joten nyt todella rohkeasti pitäisi viedä asioita läpi, tehdä päätöksiä. Katsomme tarkistuksia hyvin tarkkaan. Tuen aika pitkälti komission ehdotusta. Se on juuri sen suuntainen, mitä Tämä valiokunta äh, alun perin sosiaalidemokraattisen ryhmänkin äänellä perään kuulutti. Eli itse tulen tekemään kaikkeni sen eteen, että ainakin tässä valiokunnassa hyväksytään komission tekemä ehdotus. Nyt olisi todella aika katsoa alati laajenevaa virastoverkostoa jos näin ei tehdä, niin tulette kyllä äimistymään valtaisista lisäkustannuksista, joita kontollemme lankeaa tulevina vuosina. Eli me ainakin tulemme tukemaan komission ehdotusta, emme näitä esittelen tarkistuksia. Ja pyydän todella kollegoita nyt pohtimaan asiaa tarkkaan. Olemme tässä tienhaarassa ja tässä on kyseessä paljon enemmänkin kuin pelkkä Sepol ja Europol. Seuraava puhuja. No sujungimo klausimas e, visada yra skausmingas. Ir aišku, kad mes šiandieną diskutuojame apie dviejų agentūrų, kurios. Tämä fuusiokysymys on aina hyvin hankala ja kivulias. Ja tällä hetkellä on useita virastoja, joiden fuusio ei ehkä rahoituksellisesti tule olemaan niin hankalaa, mutta tähän liittyy myös kysymys, joka liittyy tiettyihin äh, poliittisiin päätöksiin, joita tehtiin 14-20 vuotta sitten. Itse tuen laajoja uudistuksia virastokysymyksissä, mutta tätä asiaa on käsiteltävä järjestelmällisesti. Ja tässä yhteydessä on ratkaistava myös Strasbourg kysymys. Strasbourg mieleen 200 miljoonaakin euroa vuositasolla. Ja kuten sanoin, tässä yhteydessä pitäisi tehdä päätös parlamentin toimipaikkakysymyksen osalta ja toimipaikasta Strasbourgissa emmekä saa katsoa pelkästään rahoituksellisia kysymyksiä, joita asiaan liittyy, vaan myös poliittisia puolia. Myönnän kyllä, että virastot voisivat toimia entistä tehokkaammin, mikäli ne tekisivät yhteistyötä. Hy- Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Charles Williams komission edustajana. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin tähän yhdistymiskysymykseen kommentoin, niin haluaisin käsitellä hallintoneuvoston asemaa. No, tämä elin olisi siis virastoa edustava elin ja, ja siis hallinnoisi tätä virastoa. Tämä hallintorakenne, siinä on otettu huomio molempien virastojen hallintorakenne ja haluan tehdä selväksi, että komission ehdotuksen säädöksissä sanotaan, ehdotuksessa sanotaan, että hallintoneuvosto voidaan perustaa, sitä ei ole pakko perustaa. Ja lopuksi haluan vielä sanoa, että komissio on kyllä ottanut huomioon tarkkaan kaiken sen, mitä, mitä esittelijä on tästä ehdotuksesta sanonut. Jos sitten palataan tähän yhdistymiseen, komissio on ehdottanut, että nämä kaksi virastoa yhdistettäisiin, eli Europol ja Sepol. Tämä ehdotus on siis pöydällä vieläkin käsiteltävänä. Komissiolla ei ole tällä hetkellä muita ehdotuksia. Haluan muistuttaa, miksi tämä ehdotus alun perin tehtiin. Ensinnäkin me olemme sitä mieltä, että voidaan saavuttaa hyviä synergiaetuja, kun eh, yhdistetään lainvalvonta, rahoitus yhteen paikkaan, keskitytään se yhteen paikkaan, operatiivinen tuki, tiedonvaihto Europolin puolelta sekä sitten koulutuksen tuki, josta Sepol tänä päivänä huolehtii ja nämä molemmat ovat tärkeitä sen vuoksi ehdotamme, että Sepol yhdistetään Europolin ja sinne sitten tulee tällainen koulutuskeskus. Ja tällä tavalla sitten pidetään paketti tasapainossa ja tuetaan molempia, kolikon molempia puolia. No toiseksi tähän liittyy kustannuskysymyksiä. Me uskomme, että päällekkäisen rahoituksen ja tuen poistaminen auttaa saavuttamaan kustannussäästöjä. Nämä kustannussäästöt eivät välttämättä EUn talousarviossa näy, mutta ne voidaan kuitenkin sitten alkoida uudelleen lainvalvonnan koulutusjärjestelmien rahoittamiseen. Komissio on antanut tällaisen poliittisen tiedonannon samaan aikaan kuin lainsäädäntöehdotus julkistettiin. Ja siinä luodaan rakenteellisempi järjestelmä siitä, että kuinka EU voi parhaiten tukea poliisien koulutusta. Me uskomme, että jotta tiedonannon kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa, tarvitaan 12 uutta koko päivästä henkilöä, ja tämä onnistuu nyt tänä päivänä ainoastaan rajat ylittävillä vähennyksillä tai sitten tällaisilla synergiasäästöillä, joita yhdistymisellä saataisiin aikaan. Eli nämä kustannussäästöt siis investoitaisiin operatiivisen koulutuksen parantamiseen lainvalvojien keskuudessa. Kolmanneksi haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja muistuttaa teitä siitä, että yhdistymisen tarkastelu oli osa mm, eri virastojen yhtenäistä tarkastelua, joka alkoi viime kesänä komissio on joulukuussa sitten myöskin muuttanut konkreettisen muotoon etenemissuunnitelmia ja tehnyt konkreettisia tuumisuunnitelmia, joissa pyritään ottamaan huomioon kaikki huolenaiheet tässä, jotka on otettu esille tässä toimijoiden välisessä poliittisessa asiakirjassa. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelun lopuksi puheenvuoro saa vielä Ajalla Sender. Kiitoksia näistä kommenteista. Kiitos myös komission edustajalle. Muistuttaisin, että kun puhutaan virastoista, Euroopan parlamentti efekti ikävä kyllä toimii jojo-efektin tavoin. Eli heti kun ulkoistetaan komission toimintaa, ja minun ryhmäni ennen halua, niin sitten luodaan virastoja ja esimerkiksi Santerin komission aikana kävi näin. Ja sitten kadumme ja haluamme taas sisäistää näitä toimintoja. Eli ulkoistetaan ja sisäistetään vuorotellen ja tällainen jojo-efekti ei ole mitään myönteistä kansalaisten silmissä, eikä myöskään kun ajatellaan parlamentin toiminnan hallintoa. Olen ollut täällä jo pidempään ja mielestäni tämä ei toimi. Eli meidän täytyy selkeästi miettiä, mitä tehtäviä näillä elimillä virastoilla on ja mitä tehtäviä. Siis tässähän on puhuttu Brysselin rakenteista ja omituista kyllä ei voida puhua Brysselin rakenteista virastojen osalta, koska jos niissä on jotain hyvää, niin ne tuovat EUta näkyviin sitten paikan päälle jäsenvaltioissa. No Cameronin hallitus on nyt sitten päättänyt, että virasto suljetaan ja se virasto saa kenkää Britanniasta. Se on osa tätä anti-eurooppalaista lähestymistapaa, joka on huomattavasti lisääntynyt, mutta tämä ei ole meidän kantamme. Eli kollegat, nyt meidän täytyy miettiä tehtäviä ja mandaattia ja tehokkuutta ja virastojen kapasiteettia, jotka mekin olemme olleet mukana luomassa. Nyt ei ole aika tehdä leikkauksia, vaan meidän täytyy katsoa, jos tämä sana pol tulee kaksi kertaa, niin ehkä ne voidaan yhdistää. Ymmärrän kyllä, miksi kaikki eivät asia näin, mutta nyt kun vaadit lähestyvät, tästä voi olla hyötyä, ei nyt ihan kaikissa maissa ehkä, mutta virastot ovat tervetulleita jäsenvaltioissa ja ne antavat lisää näkyvyyttä EUlle. Eli pyytäisin, että vaikka ymmärränkin, että niiden synergiaa pitää vahvistaa, kysehän on virastojen välisestä verkostosta, jossa on paljon synergiaa. Eli meidän pitäisi jakaa vähän henkilöstöhallintoa, informaatioteknologiaa ja niin edelleen. Eli on asioita, joita voidaan parantaa ilman, että virastoja suljetaan. Juuri tällä hetkellä ennen vaaleja se ei olisi paras viesti, eikä myöskään pidä jatkaa tätä jojo-toimintaa. Sitten Europolista. Tällä hetkellä Europolin mandaatti on sellainen, jonka avulla se torjuu rikollisuutta. Sehän on yksi suuria haasteita, ei pelkästään eu vaan maailmanlaajuisesti. Joten mielestäni olisi parempi, että Europol keskittyy siihen, mihin se pitää keskittyä. Ja myöskin se on todettu perussopimuksessa, ja komission edustajalta kysyisin, voiko, kun ajatellaan perussopimusta, niin onko siellä riittävä oikeusperusta, jotta Europol nyt keskittyisi kurssien, koulutuskurssien tarjoamiseen. Tietysti tästä on huomattavia epäilyksiä, ja komissio voi kertoa, onko ne ratkaistu vai ei. Ja sitten komissioehdotuksessaan on puhunut budjettivaikutuksista ja sanonut, että täydellinen fuusioituminen Sepolin ja Europolin välillä siellä on puhuttu 17,2 miljoonasta 2015-2020, mutta seuraavassa kohdassa sitten sanotaan, että vaikka Europol tarvitsee lisäresursseja hoitaakseen uusia tehtäviä, jotka liittyvät koulutukseen, ja sitten on vielä tiedonvälitystä, eli komissio sanoo, missä säästetään, mutta sanoo, että sitten tulee kuitenkin muualla lisäkuluja. Ja jos tässä on nollasumma, niin sitten on yksi virasto vähemmän, mutta se vaikuttaa sitten myöskin näkyvy- poliisin näkyvyyteen. Kyse ei ole pelkästään verkkonäkyvyydestä, vaan me pitää jatka- jakaa tätä tietoa paikkoihin, joissa poliisi toimii. Dispol on hyvä esimerkki tai sitten kun ajatellaan Krim-valiokuntaa, Europol on toimittanut meille hyviä tietoja, jotta voimme tehdä niiden pohjalta työtä ja yhteistyötä. Eli itse en olisi niin halukas tekemään näitä leikkauksia. Meidän pitää muuttaa näitä virastojen mandaatteja, jotka eivät ole Brysselissä, vaan nimenomaan jäsenvaltioissa, jotka ovat näkyvä osa EUta siellä. Ja tähän mielessä ovat toimineet hyvin. Sepolilla on ollut ongelmia, mutta siellä on ollut monia ongelmia, monenlaisia, mutta ne on nyt oikaistu. Sillä on selkeä mandaatti, Euroopalla on toinen mandaatti, joka ei liity poliisikoulutukseen. Ja tällä hetkellä meidän pitää keskittyä näihin haasteisiin, jotka liittyvät rikollisuuden torjuntaan, ei pelkästään Euroopan, vaan koko maailman tasolla. Ja Haug tietysti, no hänellä on sama mandaatti kuin, ja hän on samasta maasta kuin Gressle, niin tällä hetkellä hän teillä on vaalit tulossa ja kovat paineet, ymmärrän kyllä. Ja täytyy katsoa sitten, mitä tapahtuu vaalien jälkeen. Ja ymmärrän, että tähän liittyy poliittisia näkökulmia, mutta muut kollegat, esimerkiksi Mathieu, eivät ole samalla kannalla. Eli olisi parempi, ettei nyt kiirehditä ja tehdä muutoksia niihin tehtäviin, joita virastoilla on, jotka ovat erittäin näkyvä osa EUta kansalaisten silmissä ja joilla on omat tehtävänsä. Ja jos teille sopii, niin haluaisin, että komissio selventää se, onko perussopimuksessa riittävä oikeusperusta koskien uusia tehtäviä, joita komissio on asetuksen mukana antamassa koulutustehtäviin liittyen. Kiitos. Nem vettem észre elő képviselőasszony jelentkezését, tehát minden. Kiitos. Nyt näyttää siltä, että myös Gressle haluaa käyttää puheenvuoron. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluan kysyä, haluaisiko komission edustaja reagoida siihen, mitä ajalla Sender sanoi? Just on the specific question. No vielä tästä erityisestä kysymystä, joka koskien oikeusperustaa ja, ja sopimuksia. Artiklan 88 eh, on siis se oikeusperusta, jonka pohjalta Europol toimii, se on totta. Europolin erityinen luonne ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien osuus eh, tulevat juuri tästä tämän artiklan säädöksistä. Artiklassa 27 sanotaan, että se on Euroopan tukeva virasto, tukivirasto, joka tukee virkamiesten koulutusta. Komissiohan ei olisi tehnyt tällaista ehdotusta, jos se ei olisi sitä mieltä, tai jos se ajattelisi, että perustus, että sopimuksissa olisi jotain, mikä estäisi Europolin toimintaa tai sitä, kuinka EU tukee virkamisten koulutusta. No, minä tunnustan, että tämä on kuitenkin oikeudellinen kysymys, mutta tämä nyt on kuitenkin se komission kanta ja sen haluaisin kertoa. Kiitos. Kiitos. Nyt Gressle voi esittää oman näkemyksen ja sitten Ajala Sender voi pitää loppupuheenvuoron. Halusin käyttää puheenvuoron, koska ymmärsin, että tässä ollaan nyt sulkemassa virastoja liian usein. Koskaan ei ole suljettu virastoa paitsi Balkanin äh, jälleenrakennusvirasto, joka sekin oli toimenpaneva virasto. Mitään muita virastoja ei ole suljettu. Neljästä virastosta vuonna 2000 on siirrytty nykyiseen 37 viraston sääntelyviraston määrään. Kun katsotaan tällaisia minivirastoja, jotka eivät ole mitenkään tehokkaita, ja jos tämä nyt siirrettäisiin toisen viraston yhteyteen, ei tämä tarkoita, että Sepol mitenkään häviäisi, niin se mitä tässä sanottiin oli mielestäni absurdia ja täysin yliampuvaa. Ja minua kiinnostaisi, mitä tässä asiakirjassa oikein on. Olen todella yllättynyt siitä, minkälaisia tunteita tämä kaikki herättää. Kyllähän nyt tässä pitää olla mahdollisuus toimia järkevällä tavalla – se, että tässä parlamentti nyt edustaisi parhaalla tavalla neuvostoa ja joutuu kohtaamaan tällaista krite- kritiikkiä, niin en ymmärrä tätä. Jutta Haug oli työryhmän johtaja, tai työryhmässä, joka työsti asiaa vuoden verran, ja kaikki äänestivät tämän, tämän puolesta täysistunnossa, ja kun nyt on aika toimia, kaikki haluavat vetäytyä tästä. Mielestäni tämä on virhe. Kansalaisia kiinnostavat lähinnä se, kiinnostaa se, että näitä virastoja on jo 37 ja pian ehkä jo 50. EU muuttuu ja muuttuu Sepol kuitenkin perustettiin ilman parlamenttia. Tämä oli klassinen neuvoston perustama virasto. No kyllä tässä on tosittain on päästy eteenpäin. Voi Jutta Haug raukkaa. Jos nyt emme saa tätä läpi, tähän on vielä palattava. Ja on todella työstettävä näitä peruskysymyksiä, miksi ensin sanotaan yhtä ja sitten toista. Eli sanotaan asia heti niin kuin se on. Sum. Kiitos ja seuraavaksi El Sender. Realmente yo me explico mal porque... Eh... Niin ehkä selitin itseni huonosti. Kristi on tietysti nuori. Itse olen vanhempi ja olen ollut parlamentissa pidemmän aikaa. Ja olen tehnyt täällä työtä sihteeri, sihteerinä ja muistan, ja lehdistäkin olette lukeneet, millainen polemiikka oli Leonardon, Leonardon viittyen ja muihin. Ja siinä takana oli sama periaate, eli ulkoistettiin tehtäviä, koska komissio pystyi niitä Siihen liittyi tietynlaisia asiantuntijoita ja niin edelleen. Eli Santerin komission aikana tehtiin tämä, sitten tehtiin päätös, enkä viittannut niihin virastoihin, jotka on myöhemmin perustettu, koska komissio antaa niille tehtävät. Virasto 37, jäsenvaltiot 28, joten ei tässä suurta eroa ole. Kun kansalaisille selitetään asiat, niin kyllähän ne ymmärtävät. Ja sitten on jäsenvaltioita, jotka ovat ylpeitä ja tyytyväisiä ja iloisia siitä, että heidän alueellaan toimii virastoja. Ja siellä halutaan tietysti, että ne ovat mahdollisimman tehtäviä. Ja me olemme äänestäneet täysistunnossa virastoista, joten nyt olemme tilanteessa, jossa on ristiriitoja, mutta emme halua tehdä mitään muuta kuin työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Kuten tiedätte, tämä on yksi varainhoitoasetuksen periaatteesta. Mitä monimutkaisempi tilanne on, sitä enemmän varoja siihen annetaan ja sitä enemmän rakennetaan Frankensteinin hirviöitä. Ja silloin myöskin tarkastelu on vaikeampaa. Meidän täytyy pitää kiinni Europolista sellaisen, mikä se on, millainen oikeusperusta sillä on. No tietysti komission asiantuntija sanoo, että ettei voida kieltää sitä, että se keskittyy koulutukseen. No tietysti se voi keskittyä vaikka ilmanvalvontaan, mutta onko se Europolin tehtävä? Ei, vaan se on muuta varten. Eli se, että sitä ei ole kirjattu mandaatti, niin se tarkoittaa sitä mandaatin joku muu. Tässä tapauksessa Europol ja komissio päivittäin työskentelevät Europolin kanssa ja tietysti kunnioitan sitä, että ne, jotka tekevät Europolin kanssa työtä päivittäin ja kun ajatellaan Euroopasta rikoslainsäädäntöä, niin olemme kuulleet, että Europolia tarvitaan tässä muodossa ja Sepolia siinä muodossa, missä se on. No, tehokkaampia, parempia tietysti ja synergiaa pitää hyödyntää. Mutta nyt ei pidä laittaa Sepolia Haagiin vaan meidän täytyy nyt varoa sitä, ettei monimutkaisteta parlamentin valvontatehtävää. Eli pyydän teiltä mahdollisimman paljon tukea. Eli meidän pitää pitää kiinni selkeydestä, jokaisen viraston erityisluonteesta ja siitä, että parlamentti pystyy valvomaan virastoja ja tietysti komissio sitten parantaa toimintansa tehokkuutta. Kiitos. Köszönöm tisztelt képviselőtársaim, napirendi pontunk tárgyalásának a... Kiitoksia. Hyvät parlamentin jäsenet, nyt olemme käsitelleet esityslistan kohdan 11 ja siirrymme eteenpäin kohtaan 12. Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen 912 kautta 2010 muuttaminen on sen aiheena. Tässäkin vastuuhenkilö on Ajala Sender. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä koskee virastoa, GNSS-virastoa ja tulevaa Galileo-hanketta. Ja tässäkin pyritään parantamaan viraston kapasiteettia ja pyritään vastaamaan entistä paremmin tulevan mandatin ja haasteisiin, joita virastolla on. Ja pitää katsoa myös talousarviota, joka sille annetaan. Olen jättänyt tarkistuksia. Ja tässä pyrin katsomaan, mikä on parlamentin valvonta rooli ja mikä on parlamentin rooli pääjohtajan valinnassa. hieman samalla tavoin kuin muiden virastojen osalta niin, että voidaan säilyttää parlamentin rooli, eli ennen kuin henkilö nimetään, parlamentti voi kuulla häntä. Samoin olen ottanut esiin välttämättömyyden tehdä eron. Komissio on hyvin syvästi pohtinut eri vaihtoehtoja virastoehdotuksen näkökohtia, esimerkiksi sen operatiivisia tehtäviä, entistä laajempaa mandaattia, tiettyjä riskejä ja sitä, että tässä alussa, kuten komissio ehdottaa, ja itsekin olen ollut mukana Galileo-hankkeessa, niin ymmärrän, että tässä ensi vaiheessa tämä on siis hyvä päätös, eli että kaksi toiminta-alaa, joita virastolla tulee olemaan, erotetaan mahdollisimman laajasti toisistaan, jotta vältytään eturistiriidoilta. Olen käsitellyt artikla, joka liittyy eturistiriitoihin – viraston toimia, jotka liittyvät EMSAan. Tässä toimitaan globaalin, globaalin asioiden parissa. Ja tässä todella pyrin selventämään eturistiriitojen mahdollista käsittelyä kuitenkin niin, että pidetään mielessä, ketkä toimi, tässä toimivat. Eli pidä katsoa ennaltaehkäisyä, mutta samalla myös juuri viraston toimintaa. Mielestäni olemme pystyneet vahvistamaan näitä ajatuskulkuja. Komissio on joutunut tekemään tässä hyvin tiivisti töitä viraston kapasiteetin parantamiseksi. Ja mielestäni tämä komission ehdotus on varsin hyväksyttävissä. Mutta nyt kuitenkin odotan mielenkiinnolla kollegoiden ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Seuraavaksi Kovoda. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Puheenvuoron saa nyt herra Schmidt luettelossani oli toinen nimi. Komission edustaja saanut puheenvuoron. Uh, Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Täällä pitää olla toisen edustajan paikalla, mutta hän ei valitettavasti päässyt ja minä olen nyt täällä. Kiitoksia esittelijälle erittäin kattavasta mietinnöstä, joka koskee GNSS-ehdotusta. Esittelijä painottikin johdannossaan ne syyt, jotka olivat komission ehdotuksen taustalla. Voisin lisätä siihen muutaman asian. Me pyrimme soveltamaan parlamentin ja neuvoston yhteisymmärrystä ähm, GNSS-ohjelmien tulevaisuudesta ja hallinnon evoluutio siinä on tärkeässä asemassa Prahassa sijaitsevan eh, viraston asema. Parlamentti ja neuvosto haluavat antaa virastolle eh, vahvemman eh, roolin Galileo- ja Egnos-ohjelmien hallinnassa. Ja tähän tarvitaan tietysti lisää toimenpiteitä, joilla linjataan vastuuta GNSS tai tehtäviä ohjataan sitten nykyisistä tehtävistä enemmän näihin tuleviin tehtäviin ja näin pyritään näitä eturistiriitoja välttämään. Tähän liittyy siis kaksi vastuualuetta. Virastolla on siis kaksi vastuualuetta, jotka täytyy erottaa toisistaan, eli tämänhetkinen vastuu akkreditoinnista ja turvallisuusakkreditoinnista ja sitten 2014 alkaen alkava vastuu, suurempi vastuu operatiivisesta toiminnasta. Miksi nämä kaksi vastuualuetta täytyy siis erottaa toisistaan? No vastaus on ihan yksinkertainen. Jos Jos pitää vaikka lanseerata tai laukaista satelliitti nopeasti ja siihen tarvitaan tietysti turvallisuusakkreditointeja ja jos ne vievät aikaa, niin niitä ei ehkä haluta sitten toteuttaa, jos ollaan myös vastuussa tästä operatiivisesta puolesta. Eli meidän täytyy, että ehdotamme, että pitäisi siis vahvistaa tätä niin sanottua Kiinan muuria näiden kahden toiminnon välillä. No sitten äh, web-ohjelmien ohjelmat, eli hallintoneuvostolla olisi mahdollisuus laatia viraston toimintasuunnitelma, ja toisaalta sitten on tämä turvallisuusakkreditointi äh, neuvosto, joka vastaa siitä asiasta. No vielä raportoinnista. Viraston pääjohtaja vastaa komissiolle, parlamentille ja neuvostolle – viraston toimintojen toteuttamisesta. No sitten akredito- turvallisuusakreditointi neuvoston ähm, päättäjästen vastaa omasta vastuualueestaan. No, työntekijät, jotka työskentelevät turvallisuusakreditointien parissa, niin ehdotamme, että tälle eh, turvallisuusakkreditointineuvostolle ja sen pääjohtajalle täytyy antaa enemmän vastuualu, vastuuta ottaa eh, päätök, tehdä päätöksiä, jotka eh, koskevat akkreditointeja. No, tämän ehdotuksen pääasia on kuitenkin se, että GNSS-ehdotus yhdistetään samanlinjaiseksi kuin näiden ohjelmien toimintasuunnitelmat. Aikaisemmissa keskusteluissa on jo mainitukin tästä yhteisestä lähestymistavasta liittyen GNSS-ehdotukseen. Me olemme tehneet monia ehdotuksia, joilla pyritään muutoksiin niin, että virastojen oikeusperusta olisi sama. On myös tärkeää, että varmistetaan tarvittavat resurssit, jotta nämä uudet vastuualueet ja velvollisuudet saadaan hoidettua. No, viitaten esittelijän mietintöehdotuksen, niin me tuemme parlamentin tarkoitusta lisätä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta niin, että vältettäisiin eturistiriitoja. Me aiomme tarkkaan tutkia esittelijän esittämiä ehdotuksia ja olemme, olemme iloisia siitä, että voimme hänen kanssaan ja muidenkin jäsenten kanssa muotoilla joitakin kohtia. Ehdotuksen periaatteesta meillä ei ole kuitenkaan ei mitään muuta sanottavaa. Suhtaudumme myönteisesti siihen. Kiitos. Köszönöm szépen. Nem látok Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Haluaisitteko te ajalla Sender esittää vielä lisähuomioita? Olkaa hyvä. Ja miksi oli arvoinen, tuossa muodossa? Haluaisin mä kiittää kollegoita. Tämä on aika tekninen kysymys, mutta varmasti tulee vielä tarkistuksia ja otan niitä mielelläni vastaan. Ja jos joku haluaa tehdä jotain kommentteja minulle, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Kiitos puheenjohtaja. Eh, eh. Kiitoksia esittelijälle. unohdin erään asian. Haluaisin ilmoittaa teille seuraavasta asiasta. Esityslistan kohta 11, joka koski Euroopan ja Sepolin mahdollista yhdistämistä. Siinä tarkistusten jättämisen määräaika on 18. syyskuuta. Ja sama määräaika on myös mietinnössä, joka koskee Euroopan GNSS-virastoa. Tarkistukset on jätettävä kello 12 mennessä 18. syyskuuta. Hyvät parlamentin jäsenet, nyt edessämme on vielä viimeinen esityslistan kohta. Kohta 13. Erityiskertomus numero 22 vuodelta 2012. Minulla on täällä eri luetteloissa eri numeroita, mutta tässä todella on kyseessä kertomus numero 22 2012. Edistävätkö Euroopan kotouttamisrahasto ja Euroopan pakolaisrahasto vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista? puheenvuoron saa Marin Esku esittelijänä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. The court presented a balanced report for... Kiitos, puheenjohtaja. Kertomuksessa otetaan esille puutteet, joita on tarkastus toiminnassa ja sitten yleisesti projektien arvioinnissa. Tarkoituksenahan on vakaa ohjelma, ja myöskin jäsenvaltiotason indikaattorien onnistuminen. Tämä kaikki vaikuttaa arviointiin. Tällä hetkellä on kaksi komission ehdotusta, joista neuvotellaan, ja ne luovat uuden rakenteen ja parantavat oikeusperustaa, ja näin pyritään puuttumaan näihin puutteisiin, joita on ollut kotouttamisrahaston osalta. Jotkut ehdotuksen elementit johtavat merkittäviin muutoksiin, esimerkiksi nämä pakolliset indikaattorit, joita komissio haluaa vuodesta 2014 eteenpäin soveltaa kaudella 14-20. Tarkoituksena on myöskin ottaa käyttöön kansalliset indikaattorit uudella ohjelmakaudella – sitten poistetaan todentamisviranomainen. ja muita tarkastusviranomaisia, jotka vastaavat arvioinnista. Jäsenvaltiot ja komissio haluavat eh, parantaa hyvien käytäntöjen jakamista. Kertomuksen tärkein asia liittyy siihen, että näiden kahden rahaston politiikoissa on päällekkäisyyksiä koskien kolmansien maiden kansalaisia. Komissio ehdottaa näiden kahden rahaston täydentävyyden lisäämistä, jotta toimintaa voitaisiin parantaa. Minusta se on subsidiariteettiperiaatteen mukaista, jos annettaisiin jäsenvaltioille halutessaan mahdollisuus ottaa nämä synergiaedut ja täydentävyysasiat huomioon omissa ohje- kansallisissa ohjelmissaan. Komission pitäisi myöskin harkita, että rahastojen välisiä synergioita parannettaisiin vielä myös jäsenvaltiotasolla. Köszönöm képviselő úr, Kiitoksia Marinescu. Nyt puheenvuoron saa Milan Martin Svikol tuo, tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kutsusta tänne. Se, että autetaan Euroopan, ulko, Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien ihmisten kotouttamista, on poliittisen agendan yksi, yksi suurimmista painopistealueista. alueista ja EU on viime vuosikymmenellä todella tukenut kotouttamista kotouttamisrahaston ja pakolaisrahaston avulla. Ja siksi tuomioistuin on tutkinut, vaikuttavatko nämä rahastot tehokkaasti, kun kyseessä ovat kolmansien maiden kansalaiset. Nyt käyn läpi sitten päälöydöksiä. Havaitsimme, että vaikka yksittäisissä hankkeissa on kyllä saatu hyviä tuloksia, on kuitenkin perustettu toimimattomia järjestelmiä, joilla mitataan rahastojen onnistumista – Tämä johtuu siitä, että ei ole ollut sopivia indikaattoreita tai tavoitteita, ja komissio on toteuttanut väliarvioinnin, jolla oli tarkoitus kattaa tuloksia, mutta tietoa ei kuitenkaan ollut kylliksi. Eli komission lisäksi myöskään jäsenvaltiolla ei ole ollut kylliksi tietoa asioista. Ja tämän lisäksi se, miten ohjelmat on suunniteltu, on estänyt tehokkuutta. On pitkä valvontaketju, johon liittyy kolme viranomaista, ja tämä taas aiheuttaa valtaisa hallinnosta taakka, joka ylittää edunsaajien saaman hyödyn. Ja tämä vaikuttaa kaikkiin viranomaisiin. Havaitsimme, että vastuuviranomaiset kyllä täyttävät usein tärkeimmät tehtävänsä, vaikka niillä on ongelmia liittyen ongelmien suunnitteluun ja henkilöstörajoitteisiin. Mutta on ollut kuitenkin paljon viipeitä esimerkiksi Solid-ohjelman täytäntöönpanossa. Lainsäädäntö on hyväksytty myöhäisessä vaiheessa ja samoin Ongelmien, täytäntöönpano, ohjelmien täytäntöönpanossa on ollut ongelmia ja väärinkäsityksiä eri viranomaisten roolista. Jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmässä on myös tiettyjä ongelmia, ja niitä ei tunnistettu kyllin ajoissa. Tämä taas jatkoi ongelmia, lisäsi niitä entisestään esimerkiksi kassavirta ongelmina edunsaajamaissa. Tämä johti siihen, että täytäntöpanoaste oli haluttua matalampi, 66 prosenttia vuonna 2007 ja 77 prosenttia vuonna 2008. Ja varmasti tiedätte, että komissio on jo reagoinut meidän tarkastuksiimme ja kokemuksiimme. Ja nyt on jo tehty ehdotus ohjelmien yksinkertaistamisesta kaudelle 2014-2020. Näitä ehdotuksia on nyt analysoitu tuleva, tulevaa kautta silmällä pitäen. Me lähetimme presidenttimme toimesta kirjeen, joka käsittelee komission ehdotuksia ja meidän näkemyksemme niistä. Yksi suosituksestamme ei kuitenkaan ole vielä tullut täytäntöön pannuksi. Havaitsimme, että koordinoinnin puute ja johdonmukaisuuden puute on vielä suurta suhteessa muihin EU-rahastoihin. Tämä koskee erityisesti sosiaalirahastoa, joka, jonka varat ovat paljon suuremmat kotouttamistoimia varten. Huomattiin, että kotouttamisrahaston toimia voitaisiin lähestulkoon aina rahoittaa sosiaalirahaston kautta. Siis meillä on siis sosiaalirahasto, kotouttamisrahasto, joiden kautta rahoitetaan tiettyjä toimia kolmansien maiden kansalaisten kohdalla ja on myös kolmas eli pakolaisrahasto, jolla rahoitetaan samankaltaisia toimia. Eli on päällekkäisyyttä. Ja huomasin myös, että kotouttamisrahasto ja sosiaalirahastot eivät toimi hyvin jäsenvaltioissa. Ja siksi haluamme todella, että niitä on arvioitava todella laajasti. Olipa kyseessä sitten EUn kansalainen tai EUn ulkopuolinen kansalainen. Ja tätä rahoitusrakennetta pitäisi katsoa uudella tavalla. Joten Kotoutumisrahaston ja sosiaalirahaston päällekkäisyyden ongelmaan ei ole puututtu oikealla tavalla, joten seuranta on jatkettava. Ja olen tyytyväinen tähän ehdotukseen, jonka kuulimme parlamentilta. Eli toinen mahdollisuus, jonka kautta voidaan varmistaa, että nämä kaksi rahastoa, kotouttamis- ja sosiaalirahasto, voitaisiin jollakin tavoin yhdistää. Totta kai siis toissijaisuusperiaate pitää ottaa huomioon ja pitää antaa mahdollisuus jäsenvaltioille lisätoimiin synergian aikaansaamiseksi näissä rahastoissa. Myös kumppanuussopimusten pitää lisätä synergiaa. Tässä yhteydessä sanoisin, että esittelijän muutkin suositukset ja suurin osa niistä ovat samansuuntaisia kuin meidän tekemämme suositukset. Kiitoksia, arvon kollegat. Nyt annan puheenvuoron joko Makoveille tai Schifferille. Te olette pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat. Me olemme jo yksityiskohtaisesti ilmaisseet komission kannan näihin tilintarkastustoimistoimen suosituksiin. Ja pidämme myöskin tätä työasiakirjaa hyvänä koskien tilintarkastustoimistoimen erityiskertomusta. Ne kumpikin ovat oikean suuntaisia ja olemme samaa mieltä valtaosasta suosituksia ja myöskin monista asioista, jotka Marinesku otti esille – Hän on mukavassa asemassa, koska hän on esittelijä myöskin uuden rahoitusvälineen esittelijä sisäisen turvallisuuden rajavälinen. No, me olemme jo monen kertaan todenneet, että me tartuimme moniin näihin suosituksiin kuten on työasiakirjassakin mainittu. Ja olemme kiitollisia siitä, että tämä on erikseen mainittu kummankin välineen osalta. Ja työasiakirjassa ja erityiskertomuksessa. Eli moniin asioihin on puututtu oikealla tavalla. Ja yksityiskertaistaminen ja byrokratian vähentäminen on siirtynyt vuositason ohjelmista monivuotisiin ohjelmiin. Avoimuutta on lisätty, koska nyt on avoimuutta pakollisissa kumppanuuksissa. Myöskin on kumottu kolme viranomaista, jotka hallinnoivat varoja kansallisella tasolla. Sertifiointiviranomainen on poistettu, eli nyt on vain tilitarkastusviranomainen ja vastuuviranomainen. Kaksi viranomaista vain kansallisella tasolla. Eli me olemme vaikuttaneet ja asian huomattavasti ja yleisesti ottaen ei enää tehdä eroa eri välineiden välillä. Oli neljä välinettä, jotka liittyivät esimerkiksi kotottamisrahasto, pakolaisrahasto ja muut. Ne kaikki kuuluvat sisään ministeriön alaisuuteen ja tässä oli päällekkäisyyksiä, mutta nyt kolme rahastoa on otettu mukaan tätä maahanmuutto- ja turvapaikkarahastoa, ja tällä tavalla on huomattavasti yksinkertaistettu menettelyjä ja lisätty tehokkuutta ja avoimuutta, ja myöskin hallinto yksinkertaistuu tämän rahaston myötä. Sitten oli lukuisia suosituksia, jotka liittyivät sosiaalirahaston täydentävyyteen. Me tiedämme tästä, mutta tässäkin kohtaan on monta kertaa todettu, että tämä täydentävyys kuuluu lähinnä kansallisille täytäntöönpanoviranomaisille, mutta viranomaiset, jotka ovat vastuussa täytäntöönpanossa näiden kahden rahaston osalta, ovat eri viranomaisia, eli aina jäsenvaltioidenkaan ei ole helppo varmistaa, että rahastoja toteutetaan oikein. Ja sitten poliittiselta kannalta ja oikeudelliselta kannalta asiat, joihin sosiaalirahaston kautta puututaan, ja asiat, jotka liittyvät tämänhetkiseen kotouttamisrahastoon Siellä nähdään nämä asiat ja toimenpiteet poliittisesti täysin eri näkökulmasta. On kotouttamismenettelyitä, jotka liittyvät sosiaaliseen osallistumiseen, tai sitten saattaa olla yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Ja tämä koskee paikkansa erityisesti, jos käytännössä katsotaan, kuinka vaikea on tehdä ero toimien välillä, jotka liittyvät kotottamistoimiin ja sosiaaliseen osallistumiseen, joka liittyy erilaisiin ryhmiin, joissa on mukana myöskin EU-kansalaisia. Eli kotouttamisrahastolla ei voida rahoittaa näitä. Tässä on selkeä ero. EUn kansalaiset eivät voi saada kotouttamistukea, koska se rajoittaisi heidän liikkumavapauttaan. Eli tässä on oikeudellisia esteitä, jotka liittyvät kotouttamisrahastoon, joten kotouttamisrahastoa, vaikka se on hyvin erilainen kuin sosiaalirahasto, niin sen piiriin ei kuulu EUn kansalaisia. Uudessa välineessä kuitenkin, jos katsotte komission ehdotusta artiklaa 9, Siinä on puhuttu kotottamismenettelyistä. Olemme yrittäneet olla mahdollisimman pragmaattisia ja vastata myöskin täytäntöönpanoon liittyviin kysymyksiin, joita jäsenvaltioiden viranomaisilta ja kansalaisjärjestöiltä on tullut. Eli yritämme olla mahdollisimman käytännönläheisiä ja ottaneet mukaan myöskin henkilöt, jotta voidaan tehokkaasti toteuttaa hankkeita, jotka muuten eivät kuuluisi soveltamisalan piiriin turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta. Jos halutaan tukea vaikka hanketta, joka kohdistuu kolman maiden kansalaisiin, niin tämän pidemmälle ei voitu mennä. Ja voitte jo näistä johtopäätöksistä nähdä ja keskusteluista, joita käytiin ennen kuin neuvoston päätelmät hyväksyttiin, että tämä on hyvin kuuma peruna. Jäsenvaltiot ovat jakautuneet kahteen leiriin. Toiset voisivat mukautua käytännönläheisempään menettelyyn ja toiset taas haluavat tiukempia ja oikeudellisia menettelyitä. Ja on sanottu, että tätä linjaa ei voida ylittää, eli EUn kansalaisen ei voida kohdistaa kotouttamistoimia. Eli tässä tulevassa rahastossa mentiin mahdollisimman pitkälle, mutta samalla rajoitimme itsemme tällaiseen suppeampaan ratkaisuun, joka viime kädessä ehkä voitaisiin hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa. Eli tämän verran nyt vastaisin tässä yhteydessä näihin esittelijän ja tilintarkastustoimistomen jäsenen huomioihin. Ja täytyy muistaa, että kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät tulevaan rahoitusvälineeseen sisäasioissa – niin tällä hetkellä niistä vielä neuvotellaan kolmikantaneuvotteluissa parlamentin ja neuvoston välillä. Ja ehkä sitten katsotaan yksityiskohtaisemmin, mitä pitäisi muuttaa komission ehdotuksesta, jotta voidaan ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Ehkä meidän pitää antaa nyt neuvotteluiden kuitenkin jatkua. Nämä ovat siis kesken ja kolmikantaneuvottelut ovat vielä tulossa. Kiitos. Kiitoksia. Hyvät kollegat. Kysyn teiltä nyt, pyytääkö joku puheenvuoroa? Onko tähän aiheeseen puheenvuoropyyntöjä? En näe niitä. Joten tämä varmasti osoittaa, kuinka korkeatasoista työtä Marinesko on tehnyt. Hän saakin nyt puheenvuoron. Thank you very much. Just a remark for the committee. Kiitoksia. Vielä komissiolle on totta, että tällä hetkellä ollaan neuvottelemassa – rahoituksesta ja sitä koskevasta asetuksesta, mutta komission on otettava huomioon tietysti neuvottelujen edistyminen ja sopimuksen tulokset on otettava huomioon neuvotteluissa. kumppanuussopimus taustalla muistan. eli tällä hetkellä siis ne jäsenvaltiot ja komissio neuvottelevat juuri tästä yhteistyösopimuksesta, eli molemmat äh, täytyy ottaa huomioon. Haluaisin pyytää komissiota harkitsemaan, voitaisinko tulevalle tulevan puitekehykseen ottaa mukaan suositus siitä, että jäsenvaltiot pyrkisivät mahdollisimman paljon hyödyntämään rahastojen välisiä synergioita. Nythän se on mahdollista yhden hankkeen, tai siis yhtä hanketta voidaan rahoittaa useamman rahaston kautta, aluekehitysrahasto, sosiaalirahasto ja niin edelleen. Eli jos tällaista mahdollisuutta voitaisiin tutkia ja harkita, siitä olisi varmasti hyötyä ja sillä saataisiin rahan tuhlausta vähennettyä tisztelt bizottság, kedves képviselők, a napi... Kiitos. Hyvät kollegat, näin olemme käyneet esityslistamme läpi. Muihin asioihin ei ole mitään sanottavaa. Ja ennen kuin lopetamme tämän kokouksen, niin kerron teille, että 25. ja 26. syyskuuta on seuraava kokouksemme täällä Brysselissä. Kiitoksia läsnäolostanne ja kokous päättyy tähän. Kiitos.